Minä annan ensin esittäjälle puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Komissaria. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, minä en varmaan käytä edes neljä minuut, neljää minuuttia, koska tähän aikaan yöstä ja tällaisen yleisön äm, läsnä ollessa ei tarvitse pitkiä selityksiä. Sen haluan kuitenkin sanoa, että tämä mietintö käsittelee teemaa, joka tulee 10-15 tulevan vuoden aikana aiheuttamaan vallankumouksen ihmisten ja esineiden toisaalta ja toisaalta esineiden välillä. Nämä ovat uusia internetsovellutuksia ja haluan tässä onnitella komissiota tiedonannosta, jonka se teki oikealla hetkellä. Juuri tästä oikeahetkisyydestä haluan onnitella komissiota, koska kyse on nimenomaan siitä, että pystyisimme ennakoimaan näiden uusien sovellutusten seurauksia. Niillä on erittäin hienoja piirteitä. Ne voivat hyvin monia elämän alueitamme parantaa, avata uusia kauppatuotteita, mutta niissä on tietysti omat riskinsä myös. Ja eh, minä olen nimenomaan näiden riskien parissa halunnut tehdä työtä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä heidän työstään. Ja me olemme pyrkineet yhdessä siihen, että kuluttajilla olisi kaikki mahdollinen turvallisuus, yksityisyys ja varmuus. Nämä ovat huolenaiheita uusien teknologioiden kohdalla. Me olemme tutkineet ja sitä, ovatko nämä oikeuspuitteet eh, kattavat, kattavatko ne kaikki mahdollisuudet, jotka näihin uusiin sovelluksiin liittyvät. Ja tällä hetkellä näyttää, että näin on, mutta hiukan avoinna on vielä se. Meidän täytyy edelleen arvioida sitä mukaan, kuin nämä sovellukset tulevat käyttöön käyttöön. Meidän täytyy arvioida niitä jatkuvasti nähdäksemme todella sitä, että turvallisuus ja yksityisyys kuluttajan kannalta varmistetaan sekä terveyden kannalta, mutta myös yksityisyyden kannalta sinänsä. Mielestäni tämä lähestymistapa on hyvä. Tämä on pelkkä alku ja ehkä sen lisäksi, mitä mietinnössä sanotaan, haluaisin vielä korostaa sitä, Rova komission jäsen, että meidän pitäisi miettiä sitä, miten me informoimme parhaalla tavalla kuluttajia, jotta he tosiaan tietäisivät, mistä tässä on kyse. Tosiasia on nimittäin se, että eivät pelkästään kuluttajat, vaan suurin osa tämän parlamentin jäsenistä, jotka eivät erityisesti työskentele näiden asioiden parissa, katsovat meitä ihan kummissaan, kun alamme puhua esineiden internetistä. Eli olisi varmasti kiinnostavaa, että kaikkien näiden mahdollisuuksien lisäksi, joita mietinnössä ja teidän tiedonannossanne puhutaan, että miettisimme sitä, miten selitämme tämän asian kansalaisille, kuluttajille, loppukäyttäjille. Mikä on esineiden internet? Se meidän täytyy tehdä ihmisille selväksi, kuten myös se, miten he voivat käyttää näitä sovelluksia ja miten heidän turvallisuutensa ja yksityisyytensä taataan. Tämä on uusien sovellusten keskeinen seikka. Kuluttajien täytyy pystyä luottamaan niihin ja tuntea olonsa varmaksi niiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia esittelijälle. Minulla on täällä useita puhujia, jotka haluavat Catch the Eye-prosessiin osallistua. Ensimmäisenä Rova Kalasko Kogincha. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hyvä puhemies. Esineiden e, internet on tätä digitaaliagendaa. agendaa Päätavoitteena digitaaliagendalla on se, että internetiin päästäisiin joka puolella. Meidän täytyy torjua tällaista digitaalista suppeuta. E, minun maassani Puolassa esimerkiksi vain 13 prosentilla talouksista on käytössään laajakaista. Digitaaliagendan mukaan 2013 pitäisi kaikilla olla pääsy internettiin ja meidän mielestämme se on aivan oikein. Siksi esineiden internet on hyvä hanke ja jo nämä erot, mitä tällä hetkellä on, niin tällaisia eroja ei pitäisi ainakaan laajentaa. Me nimittäin pelkäämme, että tästä on tulossa uusi tällainen digitaalinen ihmisten jakaja Eurooppaan. Ihmiset, jotka vasta perehtyvät eh, internetiin, hehän eivät eh, tunne internetiä niin hyvin kuin sellaiset ihmiset, jotka jo vuosikausia ovat sitä käyttäneet. Kun me puhumme esineiden internetistä, niin meidän täytyisi eh, miettiä sitä, mitä, ettei tule tällaisia eroja. Kiitoksia. Madam Chair. Pentru relansarea economiei europene sunt necesare investiții în noile tehnologii ale informației și comunicațiilor ca instrument... Euroopan talouden elvyttämiseksi tarvitsemme sitä, että on lisää kehitystä Äh, esineiden internet voi auttaa erityisesti ikääntyneitä ja myöskin vammaisia, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon tietosuojakysymykset, henkilön, henkilötietojen suojaus, äh, helppokäyttäisyys ja tietojen saaminen olemassa olevista palveluista pyytäisimme, että komissio laittaisi täytäntöön jo olemassa olevat säännöt ja että se esittelisi myöskin aikataulun suuntaviivoille, joita he haluavat ehdottaa Euroopan unionille, jotta voitaisiin taata äh, se, että voitaisiin käyttää näitä RFID-tunnistimia. Äh, tarvitaan lisää toimenpiteitä myöskin, kuten

Minä haluan kiittää esittelijää hyvästä ja erinomaista työstä. Nyt puhutaan tulevaisuudesta ja vallankumousta, joka tulee tapahtumaan. Se on kommunikointia, ihmisten välistä kommunikointia, ihmisten ja esineiden välistä kommunikointia ja myös laitteiden keskenäistä kommunikointia koskeva vallankumous. Tämä on suuri haaste ja parlamentti on, voi olla ylpeä siitä, että tästä keskustellaan täällä jo nyt meidän pitää yhtä aikaa nähdä myös vaarat, joita tällaisiin teknologioihin liittyy, jos on kyse esimerkiksi siitä, että meillä on asioita, jotka sekaantuvat ihmisten yksityiselämään, niin meidän täytyy tietysti suojella ihmisiä. Ja meillä on laajakaista, toisaalta yksityisyyden suoja, ja meidän täytyy miettiä, mitä tapahtuu, kun esimerkiksi herkkiä tietoja tai herkkien ihmisten tietoja kulkee? Onko turvallisuus tarpeeksi suurta? Me todella tarvitsemme tasapainoa. Uuden teknologian pitää olla uskottavaa sen täytyy, mutta sen täytyy myös kunnioittaa kaikkia perusoikeuksia, kun se siirtää ja käsittelee tietoja. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Ruva Ruitova. paní předsedající přes deset let můžeme sledovat jak. vuosikausia olemme todistaneet sitä kuinka internet muuttaa maailmaamme teoriassa ainakin ja kuitenkin olemme vasta vallankumouksen kynnyksellä. Minä haluaisin kiittää tästä mietinnöstä Rova Kushettia, koska tässä Eh, tulee uusia asioita. Meidän täytyy tukea internetin infrastruktuuria ja järjestelmien yhteiskäyttömahdollisuuksia. Täytyy myöskin ennakoida niitä riskejä, joita tässä kyberavaruudessa on. Meidän täytyy myöskin arvioida, miten radiotaajuuksien lisäkäyttö vaikuttaa ihmisten ja eläinten terveyteen. Meidän täytyy löytää ne eri asiat, jotka tähän pakettiin kuuluvat ja kuinka tätä tietoa sitten siirretään molempiin suuntiin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että näitä seruja voidaan käyttää tehokkaasti, mutta että samalla torjutaan viruksia ja väärää käyttöä. Komission täytyy huolehtia tästä. Sitten herra Paska. Kiitos arvoisa puhemies, rakkaat kollegat. Haluan myös tukea tätä mietintöä, joka todella avaa oven sille, että otetaan käyttöön uusia teknologioita, tulevaisuuden teknologioita, sellaisia, jotka tuovat lisää kasvua ja kehitystä ja muuttavat kansalaisten elämää teknologioita, jotka myöskin varmasti tuovat uusia piirteitä ja tuotteita ja palveluita. Ja näihin uusiin teknologiin liittyy myöskin se, että meidän on vakavasti otettava huomioon äh, lainsäädännölliset suojatoimet, kuten esimerkiksi vaikkapa yksityisen, yksityisyyden suoja, koska teknologiat tietysti äh, tuovat mahdollisuuden seurata ei pelkästään vain palveluita ja tuotteita, vaan myöskin näiden tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Ja senpä takia teknologia, jota otetaan käyttöön, on asia, jonka ei pitäisi loukata yksityisyyttä. Kiitoksia. Seuraavana on komissaari Kroos. Thank you, Mrs. President. Um... Kiitos, puhemies. Minä ihailen suuresti esittelijän työtä ja minä yritän tässä Eh, korostaa sitä, että olemme aivan samalla reitillä. Itse asiassa Euroopan parlamentti on hyvin aktiivisesti lähtenyt tätä asiaa hoitamaan ja myöskin globaalisti, vaan esineiden internetiä hyvin laajasti globaalisti ollaan viemässä eteenpäin. Kaikki tämä käy hyvin selkeästi ilmi tässä mietinnössä ja erityisesti siinä, että kiinnitetään, otetaan esille nimenomaan ne ajat, asiat, jotka vaikuttavat eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään jatkossa. Myöskin muut parlamentin jäsenet ähm, puhuivat aivan oikein kiittäessään esittelijää ja korostivat, kuinka tärkeää on tämä asia Euroopan kansalaisten kannalta. Tässähän on myöskin kysymys viestinnästä, koska meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota näin tärkeään asiaan. Minä haluaisin siis onnitella tästä pioneerihankkeesta, jotka tässä mietinnössä käyvät esille ja jotka osoittavat, mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat Täällä on hyvin julkisen politiikkaan liittyviä näkemyksiä ja minä voin vahvistaa teille, että meillä on sääntelykehys ja lainsäädäntökehys tulossa tälle sektorille, jossa on kysymyksessä tietyt arvot, jotka suojelevat Euroopan kansalaisia – ja jotka samalla kuitenkin sitten edistävät sekä yksityisen että julkisen puolen eh, liiketoimintaa. Meidän täytyy tätä kehittää mm, eh, tarkoitushakuisesti ja me, me tarvitsemme julkista keskustelua ja toisaalta me tarvitsemme vakaat olosuhteet. Se, mitä meidän täytyy välttää, on se, että ihmiset tuntisivat eh, tämän esineiden internetin olevan jotain sellaista, joka heille pakotetaan. Ei tämä ole mikään velvollisuus, vaan tämä on mahdollisuus, ikään kuin haaste. Meidän täytyy ymmärtää kaikki niiden päätösten sisällöt, joita me nyt teemme. Samalla meidän täytyy antaa tutkijoille ja liike-elämän edustajille sekä tiedotusvälineille – tietoa siitä, minkälaisia sääntöjä tulee olemaan, jotta voidaan toimia. Tässä on eh, haasteita, jotka ovat sekä komissiolle että parlamentille haasteille, haasteita. Ja nyt sitten kun esityslistasta ja agendasta on sovittu, niin on aika ryhtyä työhön. Nyt on aika lähteä sille tielle ja panna tämä täytäntöön. 14 toimenpiteen osalta, jotka olemme tästä asiasta äh, antaneet, niin voin todeta, että niistä monet ovat jo käynnistyneet. Ympäristövaikutusten ähm, vaikutus, radiotajuuksien identifiointi ja institutionaalinen vuoropuhelu, ne ovat jo käynnistyneet. Sitten pitemmällä tähtäimellä Meillä on kahdeksan EU-tutkimusprojektia, jotka käynnistyvät tänä vuonna. Se onkin ennakkotapaus tulevaisuuden kannalta. Sitten internetin esineiden, internetin hallinto, hallinto tällainen radio, radiotaajuus, hiljaisuus ja kaikki nämä asiat, jotka täällä on mainittu, niin niihin täytyy myös yhdessä paneutua. Siksi, hyvä puhemies, minä olen päättänyt perustaa asiantuntijaryhmän. Ryhmältä pyydetään, että se katsoisi kaikkia näitä haasteita muiden kysymysten joukossa. Sinne tulee kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden, sääntelyviranomaisten edustajia, saman hallitusten edustajat – ovat mukana. Ja ajatuksena on, että he tapaisivat neljä kertaa vuodessa parin vuoden ajan. Ja sen jälkeen tulokset tulisivat sitten teille käytettäviksi. Jälleen kerran yhteenvetona tässä on kysymyksessä viestintä ja me panemme täytäntöön sen, minkä olemme luvanneet. Vain kertokseni lyhyesti, mitä on tehty niin on aivan selvää, että komissio on antanut julkilausumansa, jonka mukaan kaikilla kansalaisilla pitäisi oikeus olla digitaaliseen maailmaan. Tässä ei ole kysymys mistään uskosta, vaan siitä, mitä me haluamme tehdä ja mitä me tulemme tekemään. Minulla on etuoikeus olla, on ollut osallistua intra- ja kulttuurivaliokuntien kokouksiin. Ja siellä olemme hyvin selkeästi puhuneet niistä asioista, mitä pitää tehdä. On aivan ilmeistä, että jokaisen eurooppalaisen pitää päästä digitaalimaailman ääreen. Ja te olette olleet huolissanne siitä, mutta tässä se on aivan selvä sanaisesti todettuna. Tietosuoja on hyvin tärkeä asia tässä digitaaliagendallemme. On kysymys luottamuksesta ja turvallisuudesta, ja jos luottamusta ei ole, niin silloinhan asia ei voi toimia. Meidän täytyy huolehtia kaikista näistä seikoista – Ja nyt meillä on mahdollisuus tarttua tähän isoon eurooppalaiseen haasteeseen. Kiitoksia komissaari. Keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna. Seuraavana me siirrymme seuraavaan esityslistan listan kohtaan, joka on Sosa Wagnerin mietintö internetin hallinnosta. Ja annankin